Uh, we have to discuss three such debriefings uh, in less than an hour. So roughly, let's make it, you know, for about 20 minutes, less than 20 minutes each. You have the floor, Mr. President. Merci infiniment, Monsieur le Président. Euh, je, je ferai euh, quelques brèves remarques après la visite de notre commission affaires étrangères qui était euh,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 herra Castaldo ja sen jälkeen puhujaluettelo suljetaan, sillä kuten tiedätte, aika ei ole. Pyydän anteeksi. Älkää kahden keskisiä keskusteluja tänne tuoko. Voitte selvittää tämän myöhemmin. Seuraavaksi herra Castaldo. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja minulla olisi kysymys kollegoille liittyen energiapolitiikkaan. Haluaisin hieman enemmän tietoa siitä, että mikä on tämä Turkin Stream-hankkeen tila. Eli sillähän piti korvattava Sidestream-hanke ja sen piti yhdistää osa näistä Nabucco-reitin e, hankkeesta. Ja tästähän puhuttiin muutama vuosi sitten paljon. Haluaisin tietää, että keskustelitteko te tästä aiheesta – ja saiko tämä keskustelta hanke paljon tukea? Oli muitakin ehdotuksia Makedonin kautta menevästä reitistä ja muista, eli halusin vain tietää, että mikä on tilanne ja mitä turkkilaiset sanovat tästä. So. Hyvä on. Nyt pyytäisin, että vastaatte näihin kysymyksiin joko herra Preda tai Kati. Sillä pitää lopetella. ja? Eli rouva Piri. Um, of course. Toki tapaan mielelläni kahdenvälisesti, jotta voimme puhua näistä keskusteluista, joita käytiin nyt hyvin pikaisesti toimittajista, lehdistön edustajista, niin siellä on tiettyjen aiheiden suhteen noudatettu itse sensuuria. Siinä menty aina sensuurin saakka, kun on käsitelty tiettyjä aiheita. Eräs asia, jonka me nousimme esille, niin mitä tulee näihin loukkaaviin kirjoituksiin, niin kun sosiaalisessa mediassa on haukuttu, loukattu hallituksen edustajia, niin me toimme esille sen, että poliitikkoina meitähän loukataan lähes päivittäin. Se on asia, joka kuuluu meidän ammattiin. Se kuuluu myös vapaaseen demokratiaan. Toki toisinaan haitallisia asioita myös sanotaan, mitä se välttämättä ole rangaistava turvallisuuspaketista. Kun nämä asiat nostettiin esille, niin Turkin hallitus vastasi, että he ovat katsoneet näitä säännöksiä ja ei ole ainuttakaan säännöstä, joka ei olisi olemassa yhdessä EU-jäsenvaltiossa. Vetomme esille sen, että tämän tyyppisten suurten turvallisuuspakettien kanssa niin ymmärrämme Turkin historia terrorismin kanssa. 40 000 kuollutta. Ymmärrämme, että turvallisuus on suuri huoli, mutta perusoikeuksien kunnioittaminen on erityisen tärkeää. Ja tämä lainsäädäntöpaketti, niin olisi myös hyödyllistä, että vaikkapa Euroopan neuvostoa tai komissiota kuultaisiin tämän asian puitteissa. Costello, tämä Turkish Stream energiaputki, tämä oli asia, joka nousi esille usean hallituksen edustajan kanssa, on tärkeää ja unohdin tämän mainita, niin tämä oli samanaikainen vierailu kuin komission varapuheenjohtaja Sefkovicin vierailu. Hän oli Turkissa nimenomaan tästä syystä, jotta tämä korkean tason energiadialogi saataisiin käynnistettyä EUn ja Turkin välillä. Ja minulla ei muuta näihin kysymyksiin. You wanted to say something, Mr. Halusiko herra Preda vielä myös vastata? Uh. Ihan nopeasti kaksi kommenttia. Turkin osapuolet esittävät hyvin eriäviä mielipiteitä. Siellä ei ole mitään yhtä mielipidettä. Ja kritiikki, jota turkilaiset esittävät unionia kohtaan, on melko eh, ikään kuin hienovaraista verrattuna meidän kritiikki Turkia kohtaan. Ja tässä keskusteluissa on myöskin painotettu sitä, kuinka meidän tarvitsee tehdä hyvin vahvaa yhteistyötä Turkin kanssa, koska tämä Erityisesti kun ajatellaan suhteita Venäjään, tämä tilanne on hyvin arkaluonteinen. Ja myöskin kun ajatellaan suhteita Lähi-Itään. Joku tämän mainitsikin, että meidän pitää todella vielä tarpeita vahvistaa suhteita Turkkiin nyt enemmän kuin esimerkiksi kylmän sodan aikana. Eli tässä nämä pari kommenttia. Mutta aivan kuten kollegatkin, minäkin sanon, että olemme valmiita sitten vastaamaan kysymyksiin ja antamaan enemmän yksityiskohtaisia tietoja poliittisessa ryhmissä. Hey, thank you very much. I... Kiitos paljon. Haluaisin nyt päättää tämän keskustelun tähän, sillä olemme nyt jo myöhässä ja haluaisin siirtyä seuraavaan esityslistan kohtaan, joka on selonteko AFET-valiokunnan Erbilin Irakiin lähettämästä valtuuskunnasta. Herra Kan voi kertoa tästä viisi, viiden minuutin ajan. Ähm. Kiitos. Valtuuskuntaan kuului kaksi jäsentä, minä ja Aguilar. Muut kollegat jäävät matkalta pois moninaisista syistä. Olemme Erbilissä, Kuristanissa muutaman päivän. Tuolloin tapasimme poliittisia johtajia, useita kansalaisjärjestöjä ja useita ryhmiä, jotka ovat kärsineet kriisis, kriisitilanteesta. Lisäksi onnistuimme vierailla pakolaisleirillä. Arvon puheenjohtaja puhun lyhyesti neljästä asiasta raportoisin. Ensinnäkin ISISin vastainen taistelu, toinen koskee suhteita Erbilin ja, Erbilin ja keskushallinnon suhteita humanitaarinen tilanne ja sitten laajempi alueellinen asiayhteys. Taistelu isistä vastaan, niin kansainvälisen koalition välintulo, niin kurdijoukot tukevat välintuloa ja nämä joukot ovat kärsineet merkittäviä tappioita taisteluissa viime aikoina ja ovat puolustuskannalla, mutta niin siis on nyt tällä hetkellä hallinnassa, mutta ei mitenkään nujerrettu. Niillä on useita vahvuuksia. Monet ovat kenraaleja tai korkea-arvoisia Baat-puolueen sotilasedustajia ja Baat-puolueen hajottua he eivät ole löytäneet uusia työpaikkoja tai saavuttaneet aiempaa, aiempia tehtäviä vastaavia tehtäviä. Ja syrjivä. Sunne on syrjitty ja ISISillä on merkittävästi aseita ja panoksia. Nämä ovat saaneet amerikkalaisilta aseita, kun ne ovat lähteneet taistelukentiltä ja myös Syyriasta. Assadin armeilta on saatu aseita. Meidän keskustelukumppanit toivat esille, että taistelijoita on 20 000 Ja nämä kurditaistelijat pyysivät aseistusta, ammuksia ja he pyysivät tukea siihen, että saataisiin kunnollisesti johdetut sotajoukot. Lisäksi pyydettiin, että loukkaantuneita sotilaita voitaisiin hoitaa Euroopassa, Irakin Kurdistanissa, asianmukainen hoito ei ole mahdollista. Mosulin suurkaupunki ja siihen liittyvä keskustelu sen suhteen, kenen tulisi johtaa kaupunkia. Ongelma on se, että Mergas ei halua johtaa tätä kaupunkia, sillä heitä saatetaan pitää miehittävänä tekijänä, varsinkin kun tilanne on mikä on. Mutta sitten kun asiaa käsitellään, niin niin on tärkeää, että tilannetta ei pahenneta. Ja tällä rintamalla me haluaisimme, että tähän ISIS-ongelmaan ei pyrittäisi etsimään yksittäistä sotilaallista ratkaisua, vaan Irakin ongelmiin laajalaisemmin tulisi puuttua, muun muassa hallinnon puutteeseen. Lisäksi pitäisi tehdä yhteistyötä valtaviran muslimien kanssa, jotta näitä ongelmia saataisiin purettua. Lisäksi kansainvälisen yhteisön tulee tehdä toimia, jotta saadaan poistettua ISISin rahoitus. Toinen aihe, suhteet Bagdadin, vaikka joitain parannuksia on, niin on vielä kaksi ongelmaa kohtaa nämä aluekiistat ja toinen liittyy siihen, että kuinka Kurdistanin öljy ja sen tulot jaetaan viime vuoden loppuun mennessä jonkinnäköistä yhteisymmärrystä oli havaittavissa ja 17 prosenttia Irakin budjetista oli menossa kohti alueellista hallitusta ja Peshmerga sai myös merkittävää rahoitusta, mutta viimeisten kolmen kuukauden aikana mitään rahasiirtoja ei ole tapahtunut. Tämä on aiheuttanut tämän alueen hallinnolle ongelmia. Irakin keskushallinto on sanonut, että heillä on likviditeettiongelma ja että he eivät ole vastaanottaneet sovittua öljymäärää. 550 on keskiarvo, sanovat Kurdistanin hallinnon edustajat, ja että sitä ei tulisi tuijottaa. Painetta on merkittävästi. Peshmerga ei ole valmistautunut, virkamiehet eivät ole valmistautuneita ja tämän oheen tulee myös se ongelma, että Irakin keskushallinto ei anna varoja ja on vielä tämä humanitaarinen pakolaisongelma. Nyt tämä humanitaarinen ongelma, puhun tästä nopeasti, aika rientää. Paine on erittäin suuri. Vierailimme eräällä leirillä, keskustelimme kansalaisjärjestöjen kanssa. Toisaalta oli selkeä, että alueelliselle hallinno, hallinnolle olisi antava mandaatti, joka siten, että nämä ihmiset saisivat äh, liikkua vapaasti ja työllistyä, mutta ottuen otan huomioon nämä ongelmat, joita alueellinen hallinto kohtaa tuolla, niin tämä on erityinen tilanne, erittäin merkittävä määrä väestöstä on joutunut liikkumaan noin 30 prosenttia, joten nyt on suuri tarve sille, että jatkamme tukea sinne. Tässä maailmankolkassa Kesä on vaikeampi aika kuin talvi. Lämpötila nousee aina 50 asteeseen saakka, joten strategista suunnittelutyötä tarvitaan nyt, jotta voidaan rahoittaa humanitaarisia toimia. Ja tämä alue on nyt avattava, jotta paineita saadaan purettua tällä alueella. Voin vastata muihin aiheisiin kysymysten kautta, puheenjohtaja. Kiitos paljon. Seuraavaksi herra Castaldo, kaksi minuuttia. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Khania tästä hyvin yksityiskohtaisesta selonteosta. Minulla olisi muutama kysymys hänelle. Ensinnäkin olen samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että ISISin selättämiseksi ei riitä, että käytetään sotilaallista vaihtoehtoa. Pitää käyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja katsoa myös kulttuuria ja sosioekonomista puolta, jotta voidaan estää ISISiä rekrytoimasta myös lännestä taistelijoita puolelleen. Keskustelitteko suhteestaan Persianlahden valtioiden ja ISISin välillä ja myös Turkista. Puhuitteko siis yksittäisistä yksityishenkilöistä, jotka rahoittavat eri kanavien kautta ISIStä? Saitteko tietoja laittomasta öljykaupasta myös? On ollut huhuja, että tähän osallistuisi myös eurooppalaisia yrityksiä. Oletteko saaneet tästä tietoja, kun olitte Erbilissä. Haluaisin myös ilmaista tukeni sen suhteen, mitä sanoitte rahoituksesta pakolaisten auttamiseksi. Heidän tilanteensa on todella vaikea Kurdistanin alueella ja kustannukset vain nousevat. Herra Kan, alle kaksi minuuttia, kiitos. Olen samaa mieltä näistä huolenaiheista, jotka on esitetty, mutta kysymyksestä vielä Turkista. Me keskustelimme eri toimijoiden kanssa ja yleisesti ottaen ne olivat sitä mieltä, että Turkki voisi tehdä enemmän. Jotkut olivat sitä mieltä, että Turkin hallitusta kiinnosti enemmän Assadin syö, syökseminen vallasta kuin isiksin estäminen. Eli tämä vaikuttaa olevan tendenssi. Ja sitten yksityisestä rahoituksesta voin vain toistaa, että meidän pitää ponnistella yhä enemmän näiden rahavirtojen lopettamiseksi. En usko, että hallitukset tällaista rahoitusta antavat. Siinä kaikki minulta. Kiitos. Seuraavaksi herra Tänök. Kaksi minuuttia. Speaking. Ihan lyhyesti. Puhun henkilökohtaisesti enkä ryhmäni puolesta. Minähän olen puheenjohtaja myöskin tässä Kurdistanin ystävyysryhmässä parlamentissa, joka on tietysti ryhmä, jossa kohtaavat eri puolueen edustajat ja eri kansallisuudet. Ja pohdin vain sitä, että kun ajatellaan, että tämä alue on ollut sellainen alue, jossa on ollut paljon epävakautta ja kaikenlaista mullistusta ja ajatellaan esimerkiksi vähemmistöjä, uskonton, uskonto ja kristittyjä. Tällä alueella on ollut paljon hämmennystä ja pohdin vain, että otetteko esille tätä suunniteltua kansanäänestystä itsemääräämisestä ja mahdollisesti jopa itsenäisyydestä itsemääräävänä valtiona. Tiedätte ehkä historian, että Iso-Britannia tunnusti sen mahdollisuuden, että Kurdistan kurdin valtio voitaisiin luoda ensimmäisen maailmansodan lopussa, mutta sitten tämä kuitenkin jäi. Tämä on sellainen asia, joka on kuitenkin ollut siellä kiehumassa pinnan alla. Tilanne on hyvin monimutkainen. Tietysti olisi parempi, jos Irak olisi jonkunlainen liittovaltio muotoinen valtio. Mutta jos ajatellaan ongelmaisia suhteita Bagdadiin ja sitä, mitä Kurdistanin aluehallinnon presidentti sanoi, puhuttiinko tästä ja otettiinko teidän mielipide huomioon? Thank you. Herra Khan, kiitos jälleen. No vähemmistöistä ensiksi. Tästä sanoinkin jo edellisessä selonteossani, että monet tunnustavat tämän Kurdistanin aluehallinnon avoimuuden – Tietysti joitakin huolenaiheita oli sen takia, että tiettyjä ihmisiä ei hyväksytty. Tämä ei liittynyt kuitenkaan etnisyyteen, vaan enemmänkin turvallisuushuolenaiheisiin. Eli asiasta olen samaa mieltä, että tämä koko kohtelu on hyvin huomioon otettavaa, kun otetaan huomioon, että heillä on nämä, näitä vaikeuksia, eivätkä he saa rahoituksia. Ja sitten tästä toisesta seikasta, niin tämä oli tietä ISISin takia, tämä on nyt tullut painopisteeksi ja loppujen lopuksi he eivät ollenkaan peitelleet sitä, että he kyllä ovat kiinnostuneita itsenäisyydestä, pitkästä historiasta, huolimatta he ovat sanoneet, että he haluavat he, he, ovat sanoneet, että he tyytyvät viimeksi aluehallintoon. Nyt kun ollaan, ollaan nähty, että viimeisten kolmen vuoden, kuukauden aikana ei ole tullut maksuja, niin tämä tietysti vaikeuttaa tilannetta ja luottamuks, luottamuskysymyksessä ei ole kyse pelkästään aluehallinnosta, vaan myös vähemmistöyhteisöistä. He myös ilmaisivat huolenaiheensa keskushallinnosta ja kohtelusta. Ja loppuraportista näette tästä vielä yksityiskohtia. Kiitos paljon. Meidän nyt siirryttävä eteenpäin seuraavaan esityslistan kohtaan. Siinä on kyse selonteosta EUn ja Serbian parlamentaarisen vakautus- ja assosiaatiovaliokunnan 11-20. maaliskuuta pitämästä kolmannesta kokouksesta. Ensiksi pyydän herra Kukania puhumaan tästä viisi minuuttia. Kiitos, puheenjohtaja. Kuten sanotte, EUn ja Serbian parlamentaarisen vakautus- ja valiokunnan matka tapahtui 19.20. maaliskuuta. Tämä oli suurin Ervan parlamentin Valtuuskuntamatka meitä oli 15. Me pitää olla varsin kiinnostuneita maan viime aikojen kehityksestä talousarvion valvonnasta vastaavan valiokunnan varapuheenjohtaja ja tilintarkastustuomioistuimen edustaja olivat myös matkassa, sillä tuolloin julkaistiin EPA-rahaston käytöstä kertova kertomus me kävimme vierailemassa sillan rakennuskohteessa. Se on suurin Euroopan unionin rahoittama hanke. Monia ongelmia tässä on kuitenkin mukana. Uskon kuitenkin, että meidän vierailu tälle alueelle aiheut, äh, sai aikaan sen, että monia byrokraattisia esteitä saadettiin poistettua. Tapasimme Pristiinan edustajia, pääministeri, varapääministeri, oikeusasiamies Sasa Jankovicin. Tapasimme niin ikään. Tapasimme myös järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan edustajia. Kokoukset olivat suorasukaisia ja avoimia, tapahtuvat hyvissä hengessä. Pääministeri Ucicin tapaaminen oli vakuuttava, sillä tuolloin vakava sitoutuminen nähtiin ja he ovat valmiita viemään tämän maan kohti Euroopan unionia. Tämä oli havaittavissa kautta linjan ja tämä tuotiin esille varsin vakuuttavasti. Me tapasimme oikeusasiamiehen, sille oli tullut raportteja, että häntä oli kohdeltu kaltoin, ongelmia oli ollut ja saimme selville sen, että tämä herrasmies, joka on tässä tehtävässä, tekee työnsä kunniakkaasti ja antaamuksella Kosovon suhteen. Me korostimme, että on tärkeää jatkaa vuoropuhelua. On tarpeen, että oikeudellinen ongelma saadaan ratkaistua ja nämä kuntien assosiaatio-ongelmat saadaan ratkaistua. Uudistukset, joista ilmoitettiin viime vuoden marraskuussa, ovat eteenpäin vieviä. Ja ne ovat kuitenkin ratkaisuja jotain ongelmia. Katsotaan sitten, mikä tilanne on, kun nämä on saatu pantua täytäntöön. Alueellinen yhteistyö on tärkeää. Balkanilla Serbia on tässä suuressa roolissa vakauttavana tekijänä ja ovat luvanneet jatkaa samalla tavalla. Kosovon suhteen minun olisi tullut sanoa, että tänään ulkoasiain ja valtiovarainministerit tapaavat Pristinassa Balkan kahdeksikko kokouksen puitteissa. Se, että kaksi täysivaltaista edustajaa lähetettiin tänne kokoukseen Serbian toimesta, niin tämä tuo esille sen, että he käsittelevät näitä asioita varsin realistisesti. Toki joskus he sanovat, että Serbiaa painostetaan myönnytyksiin, ja sehän ei ole oikeanlainen dialogi varma, että keskustelemalla tähän ongelmaan on mahdollisuus löytää tilanteen normalisoiva ratkaisu. Usein ongelmallinen esityslistan kohta liittyen näihin yhteisiin suosituksiin. Se oli tavanomaista kivuliampi. Tämä sai minut harkitsemaan sitä, kuinka näiden kokousten työskentely tulisi järjestää, sillä aikapaineita on aina ja yhden keskustelun sijaan on kolme keskustelua. Asioita ei saada käsittelyä kunnolla. Toinen asia, jonka halusin tuoda esille, Meidän keskustelussa nousi esille se, että on tärkeää, että puhumme useammin, avoimemmin, suorasukaisemmin, jotta meidän on mahdollisuus päästä samalle poliittiselle aaltopituudelle, sillä selkeästikin tilanne ei ole vielä tämä. He ottavat aset liian henkilökohtaisesti, he ovat hieman herkkähipiäisiä vastaanottamaan meidän näkemyksiä, ja meidän on todellakin painotettava, että me olemme ystäviä ja haluamme heille hyvää. Kaiken kaikkiaan vierailu oli hyvä. Opimme uutta, opimme kuinka käsitellä heitä tulevaisuudessa. Tärkein viesti mielestäni oli kuitenkin se, että Serbia on oikealla tiellä kohti Euroopan unionia. Heillä on paljon ongelmia vielä edessään tulee keskustella vielä paljon mediavapaudesta, ihmisoikeuksista. Se on eri, nämä ovat herkkiä aiheita tässä yhteiskunnassa, mutta olen sitä mieltä, että me olemme kulkema, he ovat kulkemassa oikeaan suuntaan, me voimme auttaa heitä, me voimme auttaa heidät määränpäähän. Kiitos. Porter. Kiitos seuraavaksi herra McAllister esitteli, tai ei hän haluakaan puheenvuoroa. Joten onko muita puheenvuoropyyntöjä? Rova Lunacek. Um, Kiitos. Haluaisin kiittää kollega Kukani, joka on tehnyt oikein hyvää työtä, kun hän on pyrkinyt saamaan yhteistä lausuntoa kasattua. Mutta haluaisin lisätä muutaman kommentin tähän puheenvuoroon. Itsekin olin mukana valtuuskunnassa. Haluaisin lisätä sen, mitä kollega Kukan sanoi. Meillä pitää olla enemmän avoimia keskusteluja, jotka ovat suora, sukaisia, suorapuheisia myöskin, koska on erittäin hankala käsitellä sellaisia tilanteita, että kun haluamme esimerkiksi esittää jotakin kritiikkiä vaikkapa oikeusasiamiehen toiminnasta, ei ollut mitään mahdollisuutta saada tätä mukaan yhteiseen tekstiin, koska vaikka parlamentin kokouksessa nämä suurimmat puoluejäsenet eivät halunneet ottaa tällaista kritiikkiä mukaan. Eli se, että jos demokraattisessa prosessissa ei suvaita kritiikkiä, niin tämä on hyvin kummallista ja tämä kuulimme myös oikeusasiamieheltä. Eli tämä on hyvin suuri ongelma, kun ajatellaan, että miten <laughs> demokratian oikeastaan suhtaudutaan, miten se määritellään. Ja haluaisin lisätä myös yhden asian, jota kuulimme joiltakin kansanjärjestö, kansan, kansanjärjestöiltä, kansalaisjärjestöiltä. Eli heillä on sellainen vaikutelma, että jos ne ovat ne osapuolet, jotka ovat Kosovan kanssa dialogissa, niin ajattelevat, että tämä olisi EUn päätavoite. Ja ihmisoikeuskysymyksiä ja muita median liittyviä kysymyksiä ei välttämättä oteta huomioon, mutta pyrimme vakuuttamaan heidät siitä, että tämä ei ole parlamentin osalta näin. Ja sitten viimeinen asia liittyen siihen, että miten Venäjän kanssa suhteet etenevät. Minun mielestäni äh, huomasin, että pääministeri Vucic, hän puhui siitä, kun Putin oli käymässä, oliko se lokakuussa, ja oli tällainen paraati, ja Vucic sitten julkisesti sanoi, että Euroopan unioni on meidän prioriteettamme. Tämä oli tärkeä asia, mutta kuitenkin jotkut parlamentin jäsenet äh, sanoivat, että Serbia on 95 prosenttisesti äh, riippuvainen Venäjästä fossiilipolttoaineen tuonnin osalta. Eli Euroopan unioni ei välttämättä ole aivan niin tärkeä kuin mitä me haluaisimme sen olevan, kun ajatellaan vaikkapa sanktioita Venäjällä. Very much. Kiitos paljon. Herra Pitsula, seuraavaksi kaksi minuuttia, tai jopa vähemmänkin. Tuosta valtuuskunnan matkasta Belgradiin haluaisin lisätä, että on hyvin tärkeää, jos halutaan arvioida Belgradin kehitystä tai tapahtumia näinä kahtena päivänä, on tärkeää muistaa, että Serbian oppositio ei osallistu juuri ollenkaan. Tuo kansalliskokous, kokous, sen kokous, jonka aikana me olimme paikalla ja yritimme löytää yhteistä kieltä ja saada aikaiseksi yhteisiä suostuksia sen aikana oppositiolta ei tullut oikeastaan mitään ehdotuksia. Tämä on tärkeää muistaa Serbian poliittisesta elämästä tällä hetkellä ja me yritimme puhua lounaalla kansalaisjärjestöjen kanssa ja he sanoivat, että tilanne ei ole terve eikä lähitulevaisuudessa ole suunniteltu sitä, että oppositio olisi kansalliskokouksessa aktiivisempi tulevaisuudessa, joten minun täytyy kyllä esittää huolenaiheeni siitä, että suurin osa serbialaista kollegoistamme kieltäytyy, ei nyt kritiikistä, mutta, mutta kuitenkin puuttumisesta viestintätilanteeseen tilanteeseen, oikeusasiamieheen ja muihin aspekteihin, jotka liittyvät korruption torjuntaan. Tietysti me kehuimme Serbian osallistumista alueelliseen yhteistyöhön, mutta mielestäni tämä ei ole tarpeeksi. Alueellisen yhteistyöhön siihen pitää kuulua myös yhteistyö Euroopan parlamentin ja muiden EU-toimielinten kanssa, sillä EU äh, sillä Serbian tulevaisuus on yhteinen tulevaisuus ja toivottavasti serbialaiset kollegat ovat aktiivisempia seuraavan kerran. Kiitos. Seuraavaksi herra Plenkovic. Hän voi lyhyesti kertoa Euronest-kokouksesta viime viikolla tai Euronest-täysistunnosta viime viikolla Ukrainan kanssa. Viisi minuuttia. Kiitoksia, kun nyt tässä raportoitiin sitä, että mitä viime viikolla on tapahtunut näissä parlamentin ulkoisissa suhteissa, niin on mielestäni tärkeää myöskin, että AFIT tietää, että 25 edustajaa olivat Euronest kokouksessa, joka oli neljäs, joka järjestettiin Jerevanissa. Ja se oli useamman päivän kokous. ja oli kaksi kiireistä päätöslauselmaa. Yksi liittyy Venäjä Ukraina-konfliktin rauhanmukaiseen ratkaisemiseen. Sitten oli myöskin Armenian kansanmurha, sitten oli e, poliittinen ja yksi, jossa, joka oli enemmän sosiaalinen ja liittyi energia-asioihin. Ja on tärkeää, että Euronest, e, Euronestin Riikan huippukokous sovitaan viikkoja etukäteen, jotta me tiedämme, että mitä tapahtuu kentällä. Armenian Äh, presidentti Sarkasian otti meidät vastaan ja sen kollegat myöskin parlamentissa, tai he eivät tulleet siis Jerevanin ja oli epävirallisia tapaamisia äh, valko oppositioedustajien ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. Ja komissaari Hahn oli myöskin mukana. Ja sitten halusin myöskin mainita, jos sopii, että viime viikolla myös oli Fötikan delegaatio ja kokous 18 20 Kievassa ja olin siellä mukana. Eli me osoitimme, että parlamentti on yhdenmukainen, johdonmukainen toiminnoissaan ja siellä oli kaikki korkeatason henkilöt paikalla paitsi presidentti ja on tärkeää tietää, että mikä on tässä Minskin sopimuksessa tilanne, kuinka Ukrainan viranomaiset näkevät tämän tilanteen menevän eteenpäin, kun ajatellaan, että nyt miehityllä alalla on vapaat vaalit käynnissä ja sitten tämä uusi agenda, jonka EU-Ukraina-neuvosto myöskin hyväksyi viime maanantaina. Ja kaikki kansainväliset toimijat olivat mukana. Tapasimme monia poliitikkoja Ukrainan puolelta ja näimme myöskin pakolaisia ja myöskin olimme maiden aukiolla käymässä. Eli on tärkeää, että käymme jatkuvaa vuoropuhelua tässä budjetti- ja valiokunnien kanssa, kollegojen kanssa. Ja täällä oli oikein hyödyllinen vierailu, että ymmärrämme, että mikä tilanne Ukrainassa on ja miten meidän työmme vaikuttaa siellä. Um. Kiitos paljon. Nyt siirrymme Seuraavaan kohtaan esityslistalla EUn ja Venäjän suhteiden tila on sen aihe. Ja sen jälkeen äänestämme. Nyt pidemmittä puheitta. En aio nyt tässä itse ottaa puheenvuoroa, vaan pyydän Gabrielius Landsbergisiä esittelijää ottamaan puheenvuoron. Hän voi viiden minuutin ajan kertoa näistä päätelmistä ja sen jälkeen kahden vuoden minuutin puheenvuoro. Eli esittelen viisi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Todellakin minulla on sellainen tunne, että tämä on yksi mielenkiintoisimmista mietinnöistä tällä hetkellä parlamentissa. Ennen kaikkea kun ottaa huomioon tuon mielenkiinnon, mitä kollegat osoittivat, kun aloitin tämän mietinnön laatimisen, kun pääsemme lähelle äänestystä täysistunnossa kesäkuussa. Varmasti silloin vielä tunteet kuumenevat. Ensiksi muutama sananen tästä prosessista. Eli nyt melkein viisi kuukautta on kulunut, kun olen tehnyt työtä tämän mietinnön eteen ja olen tavannut melkein kaikki varjoesittelijät ryhmistä ja keskustelut ovat olleet hedelmällisiä ja Olemme keskustelleet siitä, minkälainen mietinnöstä tulisi tulla. Tapasin myös eri toimielinten edustajien kanssa komissiosta ja ulkosuhdehallinnosta. Tapasin myös kansalaisjärjestöjen edustajia. Komission kanta oli erittäin mielenkiintoinen, sillä täytyy sanoa, että siellä on eriäväisyyttä mielipiteissä – jos esimerkiksi tapaa toisen, yhden edustajan yhdestä pääosastosta ja toisen toisesta, niin saattaa saada eri kannan. Täytyy vielä mainita, että minun valtuuskuntani pit, oli tarkoitus lähteä Venäjälle tapaamaan Moskovan viranomaisia, mutta myös kansalaisia järjestöjä. Mutta emme saaneet viisumeita. Me emme, siksi päässeet sinne paikan päälle kuulemaan noita kantoja. Minä kuitenkin pystyin tapaamaan herra Puskovin, kun hän oli Strasbourgissa. Esittelin hänelle minun kantani ja sain hänen mielipiteensä asiasta. Valitettavasti ei sanottu mitään uutta sen lisäksi, mitä Kremlin viranomaista aina kuullaan, vaikka tiettyjä vinkkejä oli Venäjän osallistumisesta Ukrainasta, kun kysymys toistettiin yhä uudelleen. Nyt aloitamme uuden kuulemiskierroksen varjoesittelijöiden kanssa ja muidenkin meppien kanssa, jotta saamme tarkistuksia muokattua. Mutta nyt palaan tähän tekstiin. Kun lähdin muotoilemaan tätä mietintöä, minulle sanottiin, että pitäisi, pitäisi välttää sitä, että, että seurataan vain otsikkoa, mutta tämä on osoittautunut mahdolliseksi, ähm, mutta tämä johtuu siitä, miten parlamentti toimii. Tämä tarkoittaa sitä, että me olemme kaikki lehtiotsikkojen uhreja. Me kaikki olemme sen uhreja, mitä Ukrainassa ja Venäjässä, Venäjällä tapahtuu. Eli kun sitten tilanne, jos tilanne rauhoittuu, jos tankit vedetään pois ja uhreja ei tule, niin silloin voimme tarjota hieman jotain rakentavaa yhteistyötä. Mutta sitten, jos lentokoneita ammutaan taivaalta ja ihmisiä kuolee, niin silloin meidän pitää pyytää myös mietinnössä päättäväisiä toimenpiteitä ja tiukempaa tekstiä. Ja juuri tästä Tästä on kyse nyt, juuri näin tapahtuu. Eli tämä kehitys seuraa lehtiotsikkoja. Eli on vaikea luoda viiden vuoden strategiaa. Jos asiat parenevat, silloin voidaan noudattaa tiettyä strategiaa. Haluaisin muutaman seikan nyt mainita tästä mietinnöstä joka siis menee pidemmälle kuin mitä lehtiotsikossa on. Ensinnäkin parlamentilla on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus heijastella tapahtumia Venäjän sisällä. Tämä oli hyvin vaikeaa vuonna 2012 ja sitä, sitäkin vaikeampaa vielä vuonna 2008 Georgian tilanteen aikana, mutta nyt meillä on kaikilla mahdollisuus sanoa, että olemme menettäneet luottamuksemme. Näitä ehdottomia rajoja on ylitetty ja meidän puoleltamme on nyt mahdotonta palata normaaliin päiväjärjestykseen. Toiseksi meidän pitää mainita, että nyt pallo on Venäjän puolella. Sen pitää toimia luottamuksen voittamiseksi. Me olemme maininneet yhä uudelleen Minsk 1 ja 2 sopimukset, mutta haluaisin tehdä selväksi, että ei ole kyse pelkästään siitä, että Minsk 2, kaksi sopimusta pitää noudattaa. Tässä on kyse myös Krimin niemimaasta ja energiasodista, jotka olivat olemassa jo ennen Ukrainan kriisiä. Myös kauppasotaa käytiin jo ennen Ukrainan kriisiä. Nämä kaikki toimet ovat johtaneet siihen, että olemme menettäneet luottamuksemme. Mitä Eurooppa voi tehdä? Mitä Euroopan nyt pitäisi ottaa opiksi tästä? Euroopalla on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus päästä eteenpäin tästä niin, että Euroopan unioni on vahvempi ja yhtenäisempi. Tämä Tämän näkee, kun aina kun meillä on täysistunto, niin yli 500 äänestää Ukraina-päätöslauselman puolesta ja, ja myös Venäjä-päätöslauselman puolesta. Viime täysistunnossa äänestimme Nemtsov-päätöslauselmasta. Eli vuonna 2008 tai vuonna 2012 olisi ollut paljon vaikeampaa vielä saada tällaisia päätöslauselmia aikaiseksi. Euroopan unionista voi tulla myös hyvin paljon vahvempi. Tätä haluan painottaa. Euroopan unionin pitää olla vahvempi propagandan, kauppasodan ja energiasodan edessä. Ja yksi tärkeimpiä asioita, joita pitää painottaa, on se, että Eurooppa tulee aina olemaan avoin, avoin vuoropuhelulle ja diplomatialle, jos Venäjä oppii tilanteesta, jos Venäjä yrittää voittaa takaisin tämän luottamuksen, joka on menetetty. Me olemme edelleen avoimia ihmisten välisille yhteyksille, sille, että opiskelijoita tulee Eurooppaan. Me olemme avoin yhteiskunta. Eli haluan kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat näiden viiden kuukauden aikana auttaneet minua valmistelemaan mietintöluonnosta. Olen edelleen yhteydessä kaikkien kanssa, jotka haluavat tehdä edelleen yhteistyötä tässä äänestyksen mentäessä. Kiitos paljon. Kiitos. Nyt on monta kollegaa puhujaluettelossa ja monta varjoesittelijää myös on paikalla. Ja haluaisin pyytää teitä noudattamaan maksimi kaksi, kahden minuutin puheaikaa kukin. Muuten tässä tulee ongelmia, sillä jälkikäteen meillä on puoli kuudelta kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan kanssa yhteinen kokous. Nyt ensiksi herra Preda saa kaksi minuuttia puheaikaa. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aivan aluksi onnitella Landsbergistä laadukasta mietinnöstä EUn ja Venäjän suhteiden tilasta. Tässä on käsitelty hyvin suhteiden kehitystä Venäjän kanssa ja tässä on tuotu eteenpäin unionin kanta ja mikä on unionin kanta tällä hetkellä – varsinkin siinä vaiheessa, kun Venäjä ei ole enää strateginen kumppani ja ei tule olemaan strateginen kumppani ennen kuin tämä kunnioittaa kansainvälistä lakia ja naapurimaidemme rajoja. Tämä on tuotu esille useasti. Me olemme valmiita yhteistyöhön Venäjän kanssa, mutta ei varmasti ole mahdollista, että tämä toteutuu tämän päivän olosuhteissa – Venäjällä on pitkät ja kuljettavaksi itsemääräämisoikeutta itsenäisyyttä kansainvälistä lakia sen naapureiden suhteen on noudatettava. Meidän tulee pysyä uskollisena meidän kannoille, jotka olemme jo ottaneet. Siksi kiitänkin neuvoston päätöstä viime viikolla siten, että nämä pakotteet puretaan, jos Minskin sopimuksen ehtoja noudatetaan täydellisesti. Ja sanktioita voidaan lisätä, mikäli tätä sopimusta ei kunnioiteta. Me kaikki tiedämme, että arvioinnit ovat ristiriitaisia, ne arvioinnit, joita tehdään tämän asian suhteen. Muistuttaisin, että ei pidä unohtaa Krimin niemimaan tilannetta. Mm, vuosi sitten sitten ja muutama päälle Krimin anneksoitiin Venäjään. Kiitos. Thank you very much. Now, miss... Kiitos Paari. Seuraavaksi Jaakon Saari. Puhun suomea. I'm speaking in Finnish. Minäkin haluan onnitella Gabrielos Landsbergistä tästä ajankohtaisesta raportista EU- ja Venäjä-suhteista. Tämä on looginen, johdonmukainen, mutta mielestäni vähän näköalaton ja Kuten sanoitte äsken, niin se perustuu siihen filosofiaan, että kaikki nyt riippuu Venäjästä. Ja minusta tämä ei ole oikein Euroopan unionin luonteen mukaista tämä lähtökohta, koska Euroopan unioni on rakennettu aina yhteistyön rakentajaksi ja lähtökohtaisesti Euroopan unioni ei koskaan tavoittele mitään vastakkainasetteluja ja konflikteja. Ja suhteen pohjana täytyy olla kunnioitus eikä nöyryytys. Ja tietenkin on selvä asia, että tärkeä edellytys on nyt Ukrainan kriisin hoitaminen, ja se voi tapahtua vain Minsk, Minskin sopimusten pohjalta. on erittäin tärkeä asia <clears throat> tuomita Venäjä, ja parlamentti on tehnyt sen monta kertaa. Meillä on erittäin monta raporttia, ini ja muita, joissa olemme tämän tehneet. Venäjä on rikkonut kansainvälistä oikeutta, ja Tähän on vastattu pakotteilla. Euroopan unionin yhtenäisyys on ollut äärettömän tärkeä asia Venäjä-politiikassa. Mutta mitä enemmän mennään äärilaidalle kritiikissä, siis mitä enemmän esimerkiksi on sellainen hawkis näkökulma, sen varmemmin tämä yhtenäisyys horjuu. Ja nyt tällä hetkellä Euroopan unionissa nähdään merkkejä siitä, että tämä yhtenäisyys on horjumassa. Ja siksi liian, liian ylikriittinen ei kannata olla, eikä toistaa niin monta kertaa sitä, mitä aiotaan toistaa. Näitä yhteistyörakenteita pitää yrittää rakentaa kuitenkin niin, että taustalla on illuusioton kuva Venäjästä. Ja kuitenkin niin kuin tekin mainitsit, että mikä, tämä ei ole mikään business as usual, mihinkään vanhaan ei voi palata minusta tästä mietinnöstä puuttuu muutama asia. ensinnäkin anteeksi on pakko tämä on niin tärkeä asia niin minä sanon kolme asiaa joka tästä puuttuu globaali näkökulma sitten puuttuu ihmisoikeusasiat esimerkiksi LGBT ja homoseksuaalisten vainoaminen. Ja sitten vielä korostaisin sitä, että, että tämä engagement-vaihtoehto pitäisi olla mukana ilman illuusiota Venäjästä. Valitettavasti aikaa on niin vähän, koska tässä on niin paljon asiaa. Thank you very much. Uh, Mrs. Fotiga. Kiitos paljon. Seuraavaksi herra, uh, rova Fotiga. Panie przewodniczący. Kiitoksia puheenjohtaja. No vaikuttaa siltä, että tässä on tehty paljon yhteistä työtä ja kiitoksia myöskin esittelijä Landsbergiselle työlle. Kiitoksia ja tästä. Ja tämän asiasta saamme erittäin tärkeän asiakirjan aikaiseksi. Ja tämä mietintö on oikein tärkeä, yksi tärkeimmistä, jota tässä talossa on koskaan laadittu. Minusta vaikuttaa kuitenkin siltä, että huolimatta siitä, että meillä on tahto tehdä tästä asiakirjasta, tällainen ikään kuin yleisluontoinen. Meidän pitää kuitenkin siinä viitata monin tapahtumiin, jotta tehdään ihan ikään kuin päivä kerrallaan ää, työnä, koska me pitää seurata suhteiden kehittymistä Venäjän kanssa. Ja haluaisin tässä mietinnössä vielä enemmän sellaisia elementtejä, jotka voisivat kuin pysäyttää Venäjän sillä tiellä, minkä se on valinnut. Me näemme jonkunlaista logiikkaa näissä Venäjän tekemisissä liikkeissä. Eh, tapettiin, koska hän oli mukana joissakin yhteistyössä kansainvälisen yhteisön kanssa, ja hän pyrki saamaan aikaiseksi sanktioita eh, tiettyjä henkilöitä vastaan Venäjällä. Ja tämä oli sitten reaktio siihen, että Kriminiemimaa liitettiin Venäjän ja hänen roolinsa oli itse asiassa saada enemmän nimiä tähän mustalle listalle niistä ihmisistä, jotka, joita tämä, nämä seuraamukset koskivat, esimerkiksi amerikkalaisten puolelta. Ja luulenpa, että että nämä ovat tärkeitä asioita, niitä pitää analysoida, ne pitää ottaa huomioon myöskin tässä mietinnössä. Meidän ukrainalaiset kumppanimme myöskin pyrkivät olemaan hyvin poliittisesti korrekteja. He käyttivät samaa logiikkaa kuin mitä me käytämme. He sanoivat, että he haluavat pysytellä tässä Minskin sopimuksen vaatimuksissa ja ehkäpä sanktioiden pitää olla tiukempia, niistä pitää ehkä tehdä ää, äh, tiukempia. Eivätkä he sano, että ne pitäisi vain pitää elossa, vaan niitä pitäisi tiukentaa. Eli jos katsotaan, mitä itse asiassa Venäjä tekee, niin ei oikeastaan mitään uutta auringon alle, ei mitään hyviä uutisia ja se pitää ottaa huomioon, se pitää huomioida tässä asiakirjassa. Meidän pitää myös muistaa se, että Minsk 2 ei mainitse Kriminiemitaa ollenkaan. Se ei <laughs> mainitse ollenkaan sitä, että se pitää palauttaa. Thank you very much. I think, uh, the report we did... Kiitos. Uskon, että mietintö, josta keskustelimme, on hyvä. Se on terävä ja niin sen tulee ollakin, sillä Putin ei osaa lopettaa. Dokumentissa hän sanoi, että hän on valmis käyttämään ydinaseita Krimin tilanteessa ja se mitä hän sanoi Tanskan ohjuskilpi-hankkeeseen liittyen, että Tanska saattaa olla ydinaseiden käytön kohde, niin tämä on, nämä ovat erittäin vaikeita ja vastuuttomia kommentteja Putinin kanssa ei voi istua neuvottelupöytään ja sanoa, että neuvotellaanpas. Ainoa asia, mitä Putin voi tehdä, on, että hän panee täytäntöön toisen Minskin sopimukseen se, että hän todellakin toimii sanojensa mukaan. Mikäli hän ei näin toimi, meidän on ryhdyttävä toimiin ja kaikki vaihtoehdot ovat avoimena. Me emme kuitenkaan ole Venäjän tai venäläisten vihollisia. Tässä mietinnössä se nähdään sitten, kun se käy läpi tarkistukset ja se hyväksytään täysistunnossa, niin mielestäni tässä mietinnössä pitäisi myös käsitellä tätä aihetta. Tehdä yhteistyötä niiden kansalaisjärjestöjen kanssa, jotka haluavat tehdä Ranskasta demokraattisemman. Me emme ole venäläisten vihollisia, mutta se, että uhkaa ydinaseiden käytöllä, niin se ei ole mitenkään normaalia. Se on järjetöntä. Kiitos paljon. Seuraavaksi herra Scholz, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää tästä mietintöluonnoksesta. Samalla haluaisin kuitenkin sanoa, että mietintö on mielestäni ristiriitainen eikä vastaa odotuksia, sillä mielestäni meidän pitää miettiä tarkasti sitä, miksi vuonna, vuonna 2015 vähän ennen toisen maailmansodan 70-vuotispäivää. Saksassa tässä sanotaan vapauden päivää. Miksi käydään tällaista poliittista keskustelua, meidän täytyy vain sanoa, että mitä strateginen kumppanuus itse asiassa tarkoittaa. Viimeisten 10-15 vuoden aikana tämä on ollut tyypillistä EUn ja Venäjän suhteille. Meidän pitäisi sanoa rehte- rehellisesti siitä, että tässä on kyse hyvistä naapuruussuhteista, kahdenkeskistä suhteista, jotka takaavat rauhan Venäjän kanssa yhdessä, eikä Venäjää vastaan, sillä Venäjää vastaan emme voi rauhaa taata. Ja tässä on kyse globaaleista kysymyksistä, niin kuin kollega Jaakon Saari sanoi. Tästä on kyse valtioin sisäisistä ristiriidoista Venäjän federaatiossa, mutta myös EU:ssa, jos äärioikeistolaiset konservatiiviset puolueet puolueet tekevät tässä yhteistyötä, niin eihän sekään voi olla meidän intressemme mukaista. Eli meidän pitää miettiä sitä, mikä on meidän etujemme mukaista, ja siihen kuuluu myös, ja siteeraan tässä hyvä puheenjohtaja. Anteeksi, jos puhun liian pitkään, mutta herra Styrman puu kirjoittaa Die Welt-lehdessä, että länsi on jo 25 vuotta ö, nyt eristänyt Venäjää. Lännessä pitäisi nyt kysyä, miten keskipitkällä aikavälillä Venäjä tulee, miten Venäjän suhteet tulevat ö, kehittymään, mitä tarvitsemme esimerkiksi aseteollisuuden puolelta. Eli meidän pitää esittää nämä kysymykset, miten voimme vastata näihin globaaleihin kysymykseen kumppaneina Venäjän kanssa. Minulla on, olisi vielä lisäkysymyksiä, mutta voin varmasti esittelijän kanssa kahden kesken niistä puhua vielä ja kehittää mietintöä eteenpäin. Kiitos ehkä voimme olla väärässä tietystä asioista, mutta mehän emme ole hyökänneet mihinkään maahan. Me emme ole aggressiivisia, joten me emme vastaa näistä asioista samalla tavalla kuin venäläiset kollegamme. Sitten herra Meserich. Uh, Kiitoksia. En ehkä tarvitse kahta minuuttia, vaikka tämä mietintö kyllä ansaitsisi pitkääkin keskustelua. Mutta haluaisinkin myöskin aluksi kiittää esittelijää. Kiitoksia, että on tehnyt tämän työn. Siinä on paljon tietoa. Se on hyvin terävä mietintö ja se on jossain vaiheessa menee suoraan asiaan ja tämä on yleensä hyöty tämän tyyppisissä mietinnöissä, mutta kuitenkin siellä on muut, muut, muutamia kohtia, joissa olemme ehkä hieman eri mieltä, ja siksi odotan varjoesittelyiden kokousta ja seuraavia keskusteluja. Esimerkiksi voin olla täysin samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että ainoa tapa päästä ulos tästä tilanteesta on se, että meillä on vahva yhteinen eurooppalainen politiikka, ja me toimimme yhden johdonmukaisella tavalla ja suunnitellulla tavalla, mutta kuitenkin tästä 2008 vuoden tapahtumista hieman olemme eri mieltä, koska se jäi pois tästä. Eli Eurooppa palannut tavanomaiseen päiväjärjestykseen, vaan kaikki jäsenvaltiot, myöskin neuvosto ja komissio. Eli ei ole vain tällainen yksi kokoonpano nimeltä Eurooppa, joka muutti asennettaan vaan kaikki toimijat. Ja jos me haluamme välttää, että tämä tilanne toistuu, niin tarvitsemme vahvemman yhteisen politiikan. Eli tästä olemme samaa mieltä. Ja mielestäni mietinnössä pitäisi myös puhua pidemmän aikavälin tavoitteista Venäjän suhteen. Ja on tärkeää, että siinä mainitaan myöskin pidemmän aikavälin yhteistyö koska mielestäni yhteistyötä nimenomaan tarvitaan pitkällä aikavälillä Venäjän kanssa. Tietysti ennakkoehto on se, että eh, palataan siihen, että noudataan kansainvälisiä kansainvälistä lainsäädäntöä. Sitten viimeinen kommentti. Venäjän rajojen ympärillä, ei ainoastaan Ukrainassa, monissa paikoissa on erittäin kriittinen tilanne. Se on vaarallinen tilanne Euroopalle ja koko maailmalle, mutta kyseessä ei kuitenkaan ole vielä kylmä sota. Meillä on vielä mahdollisuus saada tämä tilanne ratkaistua. Kiitos. Missä Kiitos. Seuraavaksi herra Castaldo, kaksi minuuttia. Hän ei olekaan paikalla, joten sitten herra Kela. Very much, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluan onnitella kollega Landsbergistä. Me tarvitsemme tämän tyyppisen mietinnön, kuten hän sanoi täysin oikeassa ollen. Me emme tarvitse otsikoita, vaan me tarvitsemme reaktioita tähän valitsevan tilanteeseen. Tämä mietintö tuo esille ja se arvioi meidän suhteidemme vallitsevat pääkohdat, pääperiaatteet. Emme me ole venäläisten vihollisia, vaan Venäjän johtajien käytös on ongelma. Se henkii KGBn käytöksen jatkoa Venäjän sisäpolitiikassa. Me tarvitsemme rohkeutta me emme reagoineet kovinkaan vakavasti aiemmin, kun tämän tyyppisiä rikkomuksia on tehty kansainväliseen Kansainvälistä lakia on rikottu Venäjän, Georgian miehitys. Tilanne on se, että Venäjä on pysäytettävä Ukrainaan, muuten nämä aggressiot laajenevat. Tämä on uhka meille kaikille. Viron presidentti Ilves muutama päivä sitten täällä Brysselissä kysyi kysymyksen, onko Ukrainan Venäjän tilanteeseen B-suunnitelma – voimmeko me aseistaa Ukrainaa esimerkiksi, ja voimmeko me päättää, että me emme syvennä sanktioita, vaan että me liennetämme niitä. Joka tapauksessa epäröinti vallitsevassa tilanteessa, missä ei ole selkeitä signaaleja, selkeitä viestejä Venäjän puolelta, vaatisi siis sen, että Tämä tapahtuisi kriisin uhrien kustannuksella. Ja minä haluaisin kääntää katseenne kohtaan kymmenen. Se on tärkeä tällä hetkellä. Vahvaa. Se käsittelee vahvaa välentuloa koskien veden aggressioita. Kiitos. Periaatteessa aina on olemassa varasuunnitelma. Eli eh, varasuunnitelma on se, että julistetaan voitti ja lähdetään kotiin. Nyt sitten herra Mamitskis. Dargia kollegi, eh, protams kolleg Landsbergia. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia. Kollega Landsbergis on valmistellut sellaisen mietinnön, jota kaikki olemme odottaneetkin, mutta valitettavasti tämä konteksti on hieman vahingon, vahin, koska eilenhän Nemtsovin päätöslauselma hyväksyttiin korkea edustaja esitti raporttinsa parlamentille. Ja nyt sitten tämä mietintä, kun nyt käyn läpi tämän tekstin, niin se on oikeastaan sama teksti, aivan samat lauseet siinä toistetaan uudelleen uudelleen. Tietysti sama ihan totta, tässä mennään, puhutaan ihan asiasta, mutta tässä ei ole mitään uutta. Eli mikä tämän mietinnön tarkoitus oikeastaan on vaikuttaa Venäjään, No, venäläiset ovat kehittäneet jonkunlaisen immuunijärjestelmän tämän tyyppisiä mietintöjä vastaan, joten minä uskon, että he oikeastaan pitävät tätä osoituksena meidän heikkoudestamme. Se, että saisimme kaikki edustajat vakuuttuneeksi, no se ei ole välttämättä tehtävissä tai että saattaisin kaikki komissio, koko komissio vakuutettua. No sekään ei ole välttämättä tehtävissä, mutta olen pahoin pelkään, että kaikki kaikki mietinnöt sisältävät tietyn määrän ikään kuin valtaa, joka sitten aina menettää merkitystään, kun aikaa kuluu. Ja tässä todella riskinä on se, että tämä vain ikään kuin on tällaista roskaviestien lähettelyä loppujen lopuksi ihan merkityksetyntä. Ja tiedämme kaikki, minkälai, <laughs> mitä mieltä olemme, kun saamme roskapostia sähköpostimme, eli tämä voi johtaa vain tällaisiin viestiin. Olen samaa mieltä siitä, että meidän pitää kehittää näitä ihmisten välisiä yhteyksiä. Myöskin Liisa Jakonsaari esitti hienon ehdotuksen. Eli on olemassa tiettyjä aloja, joilla emme menesty ilman Venäjää. Eikö jos ajatellaan vaikkapa Irakin vierailua, josta puhuttiin jo aikaisemmin. Eli on olemassa tiettyjä askeleita. Joitain askeleita voidaan tehdä ja niitä pitää tehdä. Ja tämä on strategisesti erittäin tärkeää Euroopan unionille. Niin, venäläiset eivät halua kuunnella. Se, että he ovat väärässä, ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi lopettaa sen sanominen, että he ovat väärässä. Seuraavaksi hän on kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja Haluaisin en pelkästään onnitella herra Landsbergisia, vaan haluaisin myös välittää anteeksi pyynnön isoisännelle, joka yli kymmenen vuotta sitten jo varoitti Venäjästä Venäjästä ja sen uhasta. Minä olin varaesittelijä tuolloin ja silloin en kiinnittänyt siihen huomiota tai vähättelin hänen, hänen varoituksiaan. Ja jos näette isoisänne, niin välittäkää hänelle anteeksi pyyntöni. Ja nyt tässä mietinnössä kyllä näkee, että hän on oikeassa. Ja tietysti me tuemme tätä mietintöä. Teidän maanne on joutunut ottamaan asevelvollisuuden takaisin, koska Venäjän uhka on niin vahva. Kun ajattelemme äärioikeistoa ja esimerkiksi Ranskan kansallisrintama on ollut Pietarissa kokouksessa ja siellä esimerkiksi Iso-Britannian Nick Griffin ylistää Venäjää ja Putinia. Englanniksi, englanniksi sanotaan, että miehen, miehen tie, tuntee siitä, että minkälaista seuraa hän pitää. ja nyt äärioikeisto, siitä on valiteltu, että uusfasismia on Kiovassa, mutta itse asiassa Pietarissa tällaista uusfasismia näkee. Eli siis tietyt puolueet yrittävät hieroa kauppoja Venäjän kanssa. Kohta kaksi. Olen usein sanonut, että strateginen kumppanuus Venäjän kanssa sen on loputtava, koska Venäjä on rikkonut kansainvälistä lakia, mutta mikä on prosessi tämän tekemiseksi? Tarvitaanko neuvostossa yksimielisyyttä? Voiko jäsenvaltio sanoa, että emme halua tähän kumppanuuteen enää osallistua? Miten tällainen strateginen kumppanuus voidaan lopettaa, sillä näin ole aikaisemmin tehty EUn historiassa tietääkseni? Ja sitten vielä lopuksi järkyttävät Venäjän suurlähettilään kommentit Tanskassa. Siellä on uhattu, uh, uhattu tanskalaisia laivoja ydinhyökkäyksillä, jos Tanska liittyy uh, Naton ydinkilpeen. Tällaista emme ole kuulleet sitten kylmän sodan Käs, käsittämätöntä. Kiitos sitten Astrovicius, kaksi minuuttia. Gabrielus F. Kiitos. Haluan kiittää esittelijää tästä mietintöluonnoksesta. Hyvät kollegat, meidän tulee kysyä itseltämme, mitä me haluamme, minkälaisen asiakirjan haluamme hyväksyä. Tilanne Venäjällä kulkee aina pahempaan suuntaan. Olen aiempien kollegojen kanssa yhtä mieltä siitä, että Venäjän viranomaisten kommentit ovat hiljattain olleet täysin järjettömiä, niitä voidaan hyväksyä, mutta ei unohdeta, että Etelä-Ossetiassa no, on allekirjoitettu sopimus, joka tarkoittaa alueen liittymistä Venäjän. Lisäksi neonaatsien ja fasistimielisten valitettava kokous EU-maiden edustajia kokoontui tässä kokouksessa Pietarissa – Pietari oli natsien viirittämänä 900 päivää ja nyt natsit ovat kaupunkiin palanneet. Ja kollegat, aivan hiljattain Venäjän Duuman jäsen, joka äänesti Krimin liittymistä vastaan, hän ei ole päässyt takaisin Venäjälle. Hän on tällä hetkellä Yhdysvalloissa turvapaikanhakija. En usko, että saamme etenemissuunnitelmaa lyötyä lukkoon se, miten me kehitämme suhteita Venäjään. Sellaista neroa ei ole, joka tämän voisi suunnitella. Vastaus piilee Kremlissä, mutta tämä on hyvä tilannekatsaus, mitä tulee Venäjän tilanteeseen. Itse asiassa haluaisin, että korostettaisiin enemmän ihmisoikeuksia. Tilanne on varsin heikko ja heikkenee entisestään. Naapurimaat eivät saa tehdä omia valintoja, Kreml tarjoaa heille ainoastaan euroasialaista tulevaisuutta. Kiitos. Gabrielius, ja odotan innolla yhteistyötä, jotta saamme lopullisen tekstin. Kiitos paljon. Herra Kastaldo on tullut takaisin, joten hän saa nyt puheenvuoron kahdeksi minuutiksi, ja sitten jatkamme. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. No minulla olisi muutama kysymys esittelijälle. Olisi mielestäni tärkeää ottaa tähän jotakin itse kritiikkiäkin mukaan tähän tekstiin, koska kyllä voidaan tunnustaa Venäjän vastuu tässä asiassa, mutta pohdin vain sitä, että olemmeko tehneet viime vuosina kaiken mahdollisen, jotta pystyisimme estämään tilanteen pahenemisen. Meillä on tässä tämä kohta, jossa puhutaan propagandasta ja energiaturvallisuudesta. No minä olen sitä mieltä, että jos nyt meillä olisi tuollainen energiasota, niin olisimme itse asiassa sen hävinneet jo ennen sen aloittamistakaan, koska emme ole tehneet tarpe- tarpeellisia toimenpiteitä, emme ole investoineet uusiutuviin energiavaroihin, emme ole pystyneet parantamaan tehokkuutta, vähentämään kulutusta ja vahvistamaan omaa sitkeyttämme, vahvuuttamme. Eli on myös tärkeää, kun otetaan tämä on tärkeä asia, kun otetaan huomioon tämä nyt elävä kriisi. Ja sitten tämä vuoropuhelun aloittaminen, no olen samaa mieltä, tämä diplomaattinen vaihtoehto ei välttämättä ole paras, mutta mielestäni se on kuitenkin ainoa mahdollinen ratkaisu, jota voidaan tässä lähteä seuraamaan. Henkilökohtaisesti haluan sanoa, että meidän pitää välttää tietynlaista äänensävyä, kun puhutaan mahdollisista vaaleista Venäjällä – eikä tässä nyt haluta läksyttää ketään. Meidän pitää olla ikään kuin ystäviä. Meidän pitää puhua siinä sävyssä meidän pitää myös ottaa vastaan kritiikkiä ja meidän pitää katsoa, että vuoropuhelu on todella avoin eikä siinä tule konflikteja. Kiitos. Seuraavaksi Plenkovic, kaksi minuuttia. Kiitos, herra Pasku. Ensiksi onnittelut ystävällemme herra Landsbergisille. Hän on te- laatinut hyvän mietinnön, josta keskustellaan vielä tulevina viikkoina. Ymmärrän, että, että tästä puuttuu ainoana ehkä syvempi analyysi EUn ja Venäjän suhteista ja taloussuhteista, mutta se on käsittääkseni Inta-valiokunnan toimivaltaa. Haluaisin painottaa yhtä seikkaa, joka on mielestäni pää, yksi pääviesteistä, jonka esittelijä Hanna tässä antaa, nimittäin solidaarisuus ja yhtenäisyys EUn kannassa Venäjän suhteen. Tämä on mielestäni tärkein kanta tässä mietinnössä, joka on aivan erilainen kuin aikaisemmat mietinnöt Venäjän suhteen, jotka hyväksyttiin eri kontekstissa. Nyt olemme nähneet Ukrainan ja muiden naapurivaltioiden kohdalla nämä jäätyneet konfliktit, joita Moskova joko tukee tai aiheuttaa. meidän on siis tästä syystä tuettava tällaista politiikkaa ja meidän pitäisi tehdä kaikkemme, jotta voimme osallistua välilliseen tai välittömään muutokseen Venäjän yhteiskunnassa niin, että Venäjästä tulee moniarvoinen ja demokraattinen ja jotta se hyväksyy ne arvot, joita me yritämme ajaa tietyillä yhteistyömuodoilla. Odotan innolla keskusteluja tästä mietinnöstä. Kiitos seuraavaksi herra Jurek, kaksi minuuttia. Kiitos. Minä haluaisin liittyä onnittelijoiden kuoroon. Mielestäni tämä on erinomainen pohja tuleville keskusteluille. Olen sitä mieltä, että tämä on erityisen ansiokas mietintö, sillä tämän on laatinut henkilö, joka tulee maasta, jolla on yhteinen raja Venäjän kanssa, Kaliningradin alue. Nimittäin tämä on siis erityisen ansiokas. Me tiedämme, että Venäjän viranomaiset käyvät propagandasotaa Eurooppaa vastaan. Venäläiset sanovat, että he taistelevat ja natseja vastaan, jotka hyökkäävät heitä kohtaan ja niin edelleen. Venäjä on mennyt jopa niin kauas, että se on yhdistyneissä, yhdistyneissä kansakunnissa ehdottanut päätöslauselmaa sitä vastaan, että tuodaan esille, glorifioidaan tätä kommunistin vastaista menneisyyttä. Meidän on toimittava Venäjän kanssa siten, että me haluamme toimia venäl- sellaisten venäläisten kanssa yhteistyössä, jotka haluavat jättää totuuden kommunistiregimin ja stalinismin aikakauden tapahtumista. Historia yritetään kirjoittaa uudelleen, ja tässä pyritään siihen, että Stalinia ylistetään, että ylistetään sitä, mitä kommunismin aikakaudella tapahtui. Kommunismi ei koske ainoastaan 30-40-luvun aggressiota kun Unkarin tai Tsekin Tsekoslovakian hyökättiin, Kommunismi on myös sponsoroinut terrorismia 70-luvulta. Meidän on tuomittava kommunismi kansainvälisesti, ennen kuin me teemme näin, niin me emme voi rakentaa sitä moraalista rajaita, joka mahdollistaa meille se, että puhumme aidosti venäläisten kanssa, sillä me näemme, minkälaisen järjestelmän he pyrkivät rakentamaan uudelleen. Right, historial. Niin, Jotkut haluavat kirjata uudelleen historian, jotkut haluavat uusia sen toiminnallaan. Seuraavaksi herra Pytikofa, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Kuuloisa yhdysvaltalainen presidentti Roosevelt sanoi, että pitää puhua pehmeästi, mutta kantaa isoa keppiä minä olen sitä mieltä, että tämän mietintöluonnoksen laatija on joutunut sen oletuksen uhriksi, että päinvastainen olisi myös oikein. Jos ei ole varma siis siitä, miten iso oma keppi on, niin pitää käyttää tiukkaa kieltä. Mielestäni tämä ei ole lupaava strategia. Ja haluaisin kritisoida sitä erityisesti kohdan neljä suhteen. Tässä kohdassa puhe, puhedet, puhutaan ennakkoehtoihin perustuvasta vuoropuhelusta. Mielestäni vuoropuhelu ei ole vaihtoehto peräytymiselle tai pakotteille, vaan jos ajatellaan, että vuoropuhelu on tarpeen, niin ennakkoehtojen pyytäminen vuoropuhelulla on harvoin sellaista, että se johtaisi oikeasti vuoropuhelun. Israel Grabin sanoi aikoinaan, että käydään rauhanneuvotteluita palestiinalaisten kanssa aivan kuin terrorismia ei olisi olemassa ja torjukaamme terrorismia aivan kuin rauhanneuvotteluita ei ole olemassa. Tämä on järkevä lähestymistapa, mutta ennakkoehtojen perustava vuoropuhelu ei ole sitä. Jos luen nämä seuraavat lauseet, niin tässä sanotaan, että vuoropuhelu pitäisi ottaa käyttöön uudelleen vain, jos Krimi on palautettu Ukrainalle. Tämä oli siis ennakkoehto Tarkoittaako tämä siis sitä, että lykkäämme vuoropuhelua useiksi vuosiksi, eikö olisi ollut poliittisesti oikein sanoa, että, että no, koska emme tiedä, tuleeko Saksa joskus yhdistymään, emme puhu toisen puolen kanssa. Mielestäni tämä johtaa umpikujaan. Varoitan tällaisesta lähestymistavasta. Kiitos. Seuraavaksi Rova Valtras. Hänellä oli oikeasti puheenvuoroja aikaisemmin, mutta valitettavasti hänet unohdimme. Pyydän anteeksi. Ei mitään ongelmalta. Kiitoksia, jos sopii, niin puhun flaamiksi, koska se on hieman helpompi. Haluaisin ensinnäkin kiittää mietinnön esittelijä tästä mietinnöstä. Ja olen samaa mieltä niistä monistakin kommenteista, mitä tänään on jo lausuttu. Tämä on suuri ongelma, suurin EUlle tällä hetkellä, ja meidän pitää käyttää siihen paljon aikaa, meidän pitää puhua siitä enemmän. Ja kollegat myöskin ovat jo sanoneet, että tilanne muuttuu ihan joka päivä lähes tulkoon, joten ehkäpä meidän pitäisi käyttää enemmän aikaa tämän asian parissa. Jotkut mainitsivat jo sen, että äänensävy on melko tiukka tässä mietinnössä. Itse luin sen hollanniksi ja se on melko vahva, vahvaa kieltä. Ja tässä on kaksi asiaa, joita haluaisin lisätä. Aivan kuten edellinen puhuja sanoi hyvin selkeästi, tässä puhutaan vuoropuhelusta, viestinnästä. Meidän ei pidä unohtaa sitä, että Venäjä on meidän rajoillamme, eli meidän naapurimme pysyy meidän naapurinamme. Ja haluaisin, että tähän tehtäisiin pieni lisäys ja lisättäisin eh, jotakin eh, siitä, miten näemme tulevaisuuden. Viime kuussa eh, kuuntelin kollega Strasbourgissa ja hän sanoi, että meidän pitää ymmärtää, että tässä tilanteessa meillä on nuoria venäläisiä, jotka kasvavat ja ollaan hyvin huono asenne Eurooppaa kohtaan ja heistä sitten tulee seuraavia johtajia. Siksi meidän pitää todella pohtia, varovasti ja harkita varovasti sitä, että kuinka me puhumme, jotta emme saa tällaista EU-vastaista propagandaa aikaiseksi Venäjälle, emme lisää sitä ainakaan. Ja sitten myöskin kauppa- ja taloussuhteet ovat tärkeät ja ne kustannukset, joita tämä boikotti meille tuottaa Euroopassa. Thank you. I would say you know this. Kiitos. Varmasti tiedätte, että jotkut meistä ovat enemmän naapureita Venäjän kanssa kuin toiset. Ja sanoisin, että me emme indoktrinoi kielteisesti venäläistä nuorisoa, ei vaan se tapahtuu Venäjän sisäisesti, mitä sitten me teemmekään? teemmekään. Tämä pitäisi olla selvä. Ra- Carver, kaksi minuuttia. Kiitos. Mielestäni tässä ei korosteta tulevia mahdollisia maita, jossa on jo, jotka liittyvät kenties Euroopan unioniin, jossa on vahvoja venemielisiä ajatuksia. Sanotaanko, että Putin ei ole kovinkaan mukava henkilö. Ja tässä tuodaan esille se, että kun otamme tämän lähestymistavan, niin Putin voi vastustella ja tuoda esille sen asiat, mitä hän haluaa venäläisille näyttää. Me pelaamme nyt hänen pussiin. Hän voi näyttää voimaansa ja se on tragedia. Minä, minulla on romanitausta ja olen vastustanut Euroopan unionia omassa puolueessani jo pitkään, 11 vuotta. Euroopan union on laajentunut, federalismi on kasvanut ja tässä Tänäkin ja toinenkin kollega ansiokkaasti toi esille sen, että Pietarissa on tämä äärioikeistolaisten kokous, jos on useita eurooppalaisia poliitikkoja. Me pelaamme nyt heidän pussiin siten, että me mahdollistamme, kun me mahdollistamme pidemmälle menevän Soinin liittovaltiokehityksen ja tämä nostaa nationalismia. Puolustuskustannukset ovat merkittävä ongelma kautta Euroopan unionin ja minun näkemykseni on se, että täällä käytetään tätä mahdollisuutta, kuten Junckerkin peräänkuulutti, että luodaan eurooppalainen armeija. Diplomaattinen ratkaisu on ainoa vaihtoehto. Tiedän, että te haluatte osoittaa voiman niin ymmärrän, miksi haluatte näin toimia, mutta meidän on jatkettava keskusteluja. Ja lisäksi tähän liittyy tämä laajempi keskustelu ISISin äh, islamilaisen fundamentalismin laajeneminen, kuten Stalinin suhteen vuonna 1941, meidän on käytet, nä, ymmärrettävä Putinin silmälasein tätä asiaa, kun hän sanoo lähellä maille, että älkää luottako Eurooppaan. Nyt eletään vaikeita aikoja ja kuljetaan vääränlaista tietä. Kiitos. My sovereignty to the union. Mieluummin kyllä menettäisin itsemääräämisoikeudeni unionille kuin toiselle maalle. Seuraavaksi herra Borgetsio, kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kuunnellut näitä historiallisen viit- teitä hyvin kiinnostuneena. Monet kollegat ovat sitä mieltä, että meidän pitää jotenkin tuoda esille näitä historian faktoja. Ja mm, tässä nyt esitetään jonkinlaista doktriinia ikään kuin. Olen ollut itse mukana. Tai nämä henkilöt ovat olleet mukana eh, siinä historian lehdillä, kun on pyritty vapautumaan neuvostomiehityksestä. Ja muistan itse, kun oli yhdistyksessä mukana ja me pyrimme kampanjoimaan vapauden puolesta ja jaoimme kaikenlaisia lehtisiä ja puhuimme vapaudesta. No, tänä päivänä näkyy selvästi, että kaikki ovat tätä Euroopan vihollista vastaan, Eurooppaa ja Putinia vasta, äh, Venäjä Putinia vastaan yhdessä rintamassa. Ja tämä on sellainen asiakirja, joka on ikään kuin luetteloon omainen. Siinä ei välttämättä vain esitetä meidän kantaamme ja sanota, että me haluamme rauhaa, vaan me haluamme rauhan vuoropuhelun avulla Eli mielestäni meidän pitäisi itse asiassa päästä eroon tästä asiakirjasta. Siinä on väärä lähestymistapa. Meillä pitää olla tietysti vahva kanta, mutta sen pitää toteutua kansalaisten etujen mukaisesti. Kun Eurooppa oli vaakkaan laudalla ja kun Neuvostoliitto uhkasi Eurooppaa, niin silloin taistelimme vapauden puolesta. I knew that. Kiitos. Minun aikoinani äh, me tiesimme, että, että taistelu rauhan puolesta on kuin sota. Nyt sitten herra Landsbergis. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kollegoille kaikista kommenteista. Varmasti voimme jatkaa keskusteluita ja varmasti kommentin saattavat päästä myös lopulliseen mietintöön mukaan. Haluaisin vielä miettiä sitä, mitä sanoitte sitä, että onko perustaa yhteistyölle. Jotkut sanoivat, että meidän pitäisi jatkaa keskusteluita tai aloittaa keskusteluita ja puhua, puhua, puhua, mutta mielestäni me olemme tehneet jo näin. Puhuminen ei ole vaikeaa, me kaikki tiedämme, miten puhutaan, mutta ongelma on toisella puolella. Jos joku sanoo, että miksi me puhumme, ei, se, ei tässä ole, kun, ei tässä ole kyse siitä, että, että me olisimme lopettaneet puhumisen, vaan kyse on siitä, että esimerkiksi viime vuonna, kun MH17-lentoa ammuttiin alas, niin mitä olisimme muka voineet silloin sanoa, mistä pitäisi muka puhua, jos Mariupol vallattaisiin. Tietysti me voisimme puhua, mutta sillä pitää olla ennakkoehtoja, enkä, eikä ole mielestäni ollenkaan huvittavaa, kun sanotaan, että ei voida aloittaa ennakkoehtoihin perustuvaa vuoropuhelua. Mielestäni se on juuri tarpeen, sillä Ukrainassa kuolee ihmisiä. Heidät tappavat ammattitappajat, jotka ovat Kremlin maksamia. Jos Putin Esimerkiksi tässä eräässä lähteessä sanotaan, että jos herra Putin lopettaisi aggression, niin EU, e EU tarjoisi jonkinlaista herkkua, mutta jos Maripol vallattaisiin, niin sit, silloin EU tiukentaisi kantaansa. Eli olisi siis vaikea löytää yhteistä kantaa, joka heijastelisi strategiaa eteenpäin. Eli Tämä siis sen takia, että, että tietyt rajat on ylitetty ja näitä, tätä luottamusta ja näitä rajoja ei voida hetkessä rakentaa uudelleen. Kiitos paljon. Muistan kaikille, että maanantai 30. maaliskuuta kello 18 on tarkistusten aika raja. Ja tätä ei voida tätä aikarajaa pidentää. Kiitos kaikille keskustelusta ja nyt herra Plenkovic jatkaa puheenjohtajana täällä.